Puhemies on saanut vastaan kansanpuolueen nimitysehdotuksen asiasta tarkempaa tietoa pöytäkirjassa. Mikäli pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei ole esitetty vastalauseita, niin tämä nimitys vahvistetaan.